sobre el mercado, como decía, único de energía. Eh, la... Puhumme eri yhteismarkkinoista, energiasta, energiahinnoista ja tässä kollegani johtaa kanssani puhetta. Samoin täällä on esittelijä, Euroopan parlamentin Espanjan jäsen ja Eero Strauss, joka on myös läsnä myöhemmin. Teidän puheenvuorojenne jälkeen voidaan sitten alkaa keskustelu ja pyytäisimme, että kertoisitte myös nimenne. Ne voitte esittää haluamanne kysymyksiä. Nyt annan puheenvuoron kollegalleni. Uh, thank you, colleague. I can say... Kiitos, hyvä kollega. Tervetuloa teille kaikille. Kiitokset siitä, että osallistutte tähän energian yhtenäismarkkinoiden säätelyn äh, työryhmään. Ja olen iloinen saadessani toimia Mariska ajan kanssa yhdessä puheenjohtajana. Hän on siis Espanjan kongressin jäsen. Kiittäisin myös Levija Martinesia, joka tulee olemaan tämän työryhmän esittelijä. Ne asiat, joista me täällä tulemme keskustelemaan, ovat aiheita, jotka ovat olleet Euroopan parlamentin työn ytimessä. Ja yhä vielä ovat. Eurooppalainen projekti alkoi energiasta äh, ja, ja hiilestä ja äh, siitä lähdettiin eteenpäin seuraava äh, askel oli 70-luvulla ja 30 vuotta myöhemmin me olemme nyt onnistuneet saamaan artiklan yhteisestä energiapolitiikasta Lissabonin sopimukseen, mutta tämä ei vielä riitä. Meillä on täällä tänään kolme työryhmää, jotka antavat hyvän rakenteen niille haasteille, joita meillä on edessämme. Meidän työryhmämme keskittyy siihen, mitä voimme tehdä äh, kotona Euroopan unionissamme, jotta voimme eh, vahvistaa meidän energiaturvallisuuttamme, suojella ympäristöä ja saada kohtuulliset hinnat kuluttajille. Eli saada hyvät toimivat energian yhtenäismarkkinat. Me olemme hyväksyneet Euroopan parlamentissa monenlaista lainsäädäntöä aiheesta ja viimeinen on kolmas eh, yhteinen energiapaketti viime vuonna. Siitä huolimatta meillä on vielä ongelmia tämän edellisen lainsäädäntöpaketin toimeenpanossa. Kilpailupolitiikka on myös väline, jota voimme käyttää. Mutta markkinat ovat hyvin keskittyneet vielä ja on vain muutama ää, tällainen suuri rajat ylittävä operaattori, joka saa tukea omalta hallitukseltaan. Verotuspolitiikkaa käytetään usein energian alalla, mutta tämä väline on kuitenkin lähinnä jäsenvaltioiden vastuulla. Joten nämä kolme asiaa täytyy muistaa, kun lähdemme asiaa käsittelemään. Kysymys kuuluukin nyt, miten voimme yhdistää Euroopan tason ja kansallisen tason työn niin, että saamme aikaan kunnolliset sisämarkkinat, jotka ovat tehokkaat ja voivat tarjota vaihtoehtoja ja kohtuullisia hintoja kuluttajille. Odotamme innolla teidän panostanne ja tulemme kirjaamaan ajatuksenne hyvin tarkkaan muistiin, koska parlamentissa käynnistämme työmme mietinnön parissa, jossa käsitellään energiatoimintasuunnitelmaa 2011-2020. Me odotamme myös komissiolta ehdotusta tulevasta eurooppalaisesta energiainfrastruktuurista. Nyt annan puheenvuoron meidän työryhmämme esittelijälle, herra Martinezille, niin että hän voi käynnistää tämän keskustelun. Muchas gracias, eh, presidenta y copresidente. Kiitoksia, hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että on äärimmäisen hyvä, että järjestämme tämän tapaamisen. Ne ovat hyödyllinen, hyödyllinen tapaaminen kaikille. Ilman energiasisämarkkinoita meillä ei ole tämän vuosikymmenen sisämarkkinoita Euroopassa. Tarvitsemme entistä kestävämpää sähköä ja tähän tarvitaan taas yhteensopivat verkot. Jos yhteensopivuutta ei ole, ei synny myöskään sisämarkkinoita eikä myöskään tämän vuosisadan e- eurooppalaisia energiamarkkinoita. Aikaisemmin meillä oli erilainen tilanne energian tuottamisessa tilanne on paljon hankalampi. Me tarvitsemme nyt yhteisen lähestymistavan. Kööpenhaminan huippukokouksessa huomasimme jo, että emme pääse eteenpäin, jos meillä ei ole omaa yhteistä kantaa. Jos emme lähde välittömästi toimiin ja tee päätöksiä, niin silloin jäämme energiamarkkinoilla yksin ja jäämme myös jälkijunaan. Me tarvitsemme innovaatioita, ja tätä kautta uusia työpaikkoja. Ja meidän täytyy miettiä, kuinka energiatoimitusvarmuuden kestävyys ja tutkimus- ja kehitysinvestoinnit voidaan taata uusiutuviin energialähteisiin. Me emme saa tehdä tässä virheitä. Euroopan energiapolitiikassa täytyy pyrkiä turvalliseen, vähähiiliseen, kilpailukykyiseen ja tehokkaaseen energiamarkkinaan. taistelemme hitaasti ilman, ilmastonmuutosta vastaan ja meidän täytyy todella nyt puuttua tilanteeseen tässä kriisitilanteessa. Ja tarvitsemme sellaista politiikkaa, joka todella täyttää tavoitteet. Meidän täytyy pyrkiä energian säästöön ja hiili, hiilen vähentämiseen. Kilpailukyky, toimitusvarmuus, tehokkuus, ne ovat avainsanoja. Tarvitaan suurempaa yhteensopivuutta, yhtenäismarkkinat ja miten voidaan kehittää monimuotoisuutta energialähteiden toimituksessa. Tämä on ainoa mahdollisuus säilyttää kilpailukyky mantereella, jolla ei ole suuria energialähteitä itsellään. On vielä paljon tietä jäljellä, jotta saadaan aikaan puhdasta energiaa sopivin hinnoin mutta Euroopan pitää kuitenkin johtaa tätä prosessia. Meidän täytyy asettaa selvät tavoitteet, ja tavoitteet on saavutettu, ja siksi on tärkeää ottaa mukaan sääntely, sitä rahoituskysymystä liittyvät infrastruktuuriin, koska markkinat eivät ole taanneet näitä tavoitteita Euroopassa. Talouskriisi osoittaa meille, että puuttuu sääntelyä, miten se vaikuttaa. EU selkeästi on velvoitettu puuttumaan asioihin, jotta voidaan poistaa tällaisia esteitä, jotka estävät tavoitteiden saavuttamisen energiahuollossa. Tarvitaan yhteensopivuutta. Ilman tätä ei voida tavoittaa, saavuttaa tavoitteita, solidaarisuutta, hu- huoltovarmuutta, ei voida taistella ilmastonmuutosta vastaan. Yhteiset energiaverkostot kehittyvät hitaasti ja meidän pitää keskustella ja rakentaa siirtyä teorista toimintaan. Maailma liikkuu eteenpäin, eikä me, emmekä voi jäädä odottamaan. Tämä talous- ja Rahoituskriisi vaatii, että saadaan aikaan parempaa energiatehokkuutta yhtenäismarkkinoilla, voidamme saada aikaan myös suurempaa kilpailukykyä. Kun on olemassa yhteen sopivat energiamarkkinat, silloin me voimme toimia kestävämmällä pohjalla. Energia ei tunne rajoja ja sen pitää palvella Euroopan kansalaisia. Ilman yhteensopivaa infrastruktuuria tämä ei ole mahdollista Euroopassa. Meidän pitää ottaa huomioon myös se, että YK on toiminta osoittaa, että on 500 miljardia ihmistä, jotka eivät, siis on valtavasti ihmisiä, joilla ei ole sähköenergia, ja meidän pitää toimia kestävyyden pohjalta, ja näin myös nämä maat voivat pitää meitä esimerkkinä ja voivat solidaarisesti pyrkiä ratkaisemaan ongelmia. Me voidaan avata markkinoita. Talous, joka kuluttaa vähemmän ja tuottaa saman määrän, on kestävällä pohjalla eikä siirrä taakkoja uudelle sukupolvelle, se pystyy myös olemaan kilpailukykyisempi, pystyy luomaan vakautta työpaikkoja. Se on todettu, että vahva päättely aiheuttaa hyvää toimintaa, mutta koska syitä ei ole, tarvitaan toimintaa. E, e, meidän EUn pitää alkaa toimia puheen lisäksi. Me olemme maailmanlaajuisessa tilanteessa, jossa kriisi ja talousvaikeudet vaikuttavat tilanteeseen. Tarvitaan uusiutuvaa energiaa. Se voi olla meidän tulevaisuutemme, myös muun ihmiskunnan tulevaisuus. Se vaikuttaa hyvin, hyvinvointiin, ympäristön tilaan myönteisesti. Tämä on paras tapa ajat toimia myös tulevien sukupolvien puolesta. Kiitoksia. Gracias, Feliz. Eh, a continuación toma la palabra... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Rolf Strauss. Euroopan keskuspankista. Uh, Kiitos äh, mahdollisuudesta tulla kertomaan EKPn äh, ohjelmasta. Se on lähetetty Euroopan parlamentille ja tämä aikaisempi rakenneraportti, jossa me käsittelemme euroalueen taloutta, asioita, jotka ovat äh, mielenkiintoisia varsinkin teille. Tämä mietintö energiamarkkinoista ja markkinoiden taloudesta öö, me tarkastelemme sitä erityisestä markkinataloudellisesta ja valvontanäkökulmasta, mutta loppujen lopuksi me kuitenkin kaikki olemme kiinnostuneita siitä, miten energiamarkkinat ja energiahinnat vaikuttavat kansalaisiin ja kansalaisten ostovoimaan. Tämä raportti on kohtalaisen laaja. Ihan vain nopeasti käyn läpi tätä tavallaan kattavasti. Katsolemme hieman, mitä on, ensin tarkastelemme, mitä on tapahtunut 50 vuoden aikana, sitten katsomme energian hintoja ja taloudellista toimintaa ja katselemme, miten esimerkiksi öljyn hinnan piikit vaikuttavat talouteen ja talouden kehittymiseen. Kolmannessa luvussa tarkastelemme energiamarkkinoiden äh, ja energiahintojen vaikutusta inflaatioon. Ja ottaen huomioon tämänpäiväisen työryhmän, niin tämä on nimenomaan se aihe, johon minä tässä lyhykäisessä esityksessäni keskityn. Joten seuraava kuva tässä te näette tällaisen pienen puitteiston siitä, miten meidän mielestämme energian hinnat vaikuttavat inflaatioon ja millä tavalla tämä toimii ja millä tavalla tässä nähdään näitä ensimmäisen ja toisen vaiheen vaikutuksia. Ensimmäinen vaikuttaa suoraan energiahintojen vaikutuksen kautta kuluttajiin, kuluttajahintoihin ja epäsuorasti, mikäli energiahinnat ovat osa tuotantoa ja sitten sitä kautta vaikuttavat kuluttajahintoihin. Sitten toisen kierroksen vaikutukset tavallaan ovat se, millä tavalla energiahinnat vaikuttavat esimerkiksi inflaatio-odotuksiin, palkkoihin ja ihmisten käyttäytymiseen. Jos katsomme nyt suoraan näitä suoria vaikutuksia, öljyn hinnan vaikutuksia. Tässä kuvassa te näette, miten tässä on jaettu äh, nämä eri komponentit, äh, öljyn hinta, hinnat sinällään, polttoaineet, verot ja sitten yleinen kehitys. Tästä käy selväksi, että polttoaineiden hintojen nousu on johtunut raakaöljyn noususta 10 sentistä 31 senttiin 2008. Kun me katselemme tässä erilaisia marginaaleja, kuten esimerkiksi jalostus tai kuljetus jakelu, niin tässä on ollut tilanne kohtuullisen vakaa. Ja sitten miten hintojen nousu on vaikuttanut esimerkiksi verotukseen, joka on myös noussut viime vuosien aikana. Tässä on tapahtunut muutoksia e, esimerkiksi valmisteveroon. veroon ja aiheuttavan, aiheuttanut myös muutoksia Euroopan, koko Euroopan hinnoissa. Ja tässä me katsomme, millä tavalla polttoaineiden hinnat vaikuttavat. Jos ajatellaan 10 sentin lisäystä öljyyn hintaan euroalueella – ja arvioimme, miten se vaikuttaa kuluttajahintoihin. Näemme ensin, että vaikutus on täydellinen. Tämä 10 prosenttia on siirretty täysin kuluttajahintoihin ja se tapahtuu nopeasti niin, että 50 prosenttia siirretään kahdessa viikossa kuluttajahintoihin tai itse asiassa enemmänkin. Ja se koko 10 senttiä siirretään kuluttajahintoihin 6-9 viikossa. Ja mikäli me emme, näe, me emme näe tässä mitään selkeää äh, todistetta minkäännäköisestä asymmetriasta, niin että voisimme sanoa, että tämä öljyn hinta vaikuttaisi kuluttajahintoihin enemmän silloin, kun se öljyn hinta nousee kuin toisinpäin. Ja sitten äh, polttoaineiden hinnoista toiseksi tärkeimpään komponenttiin tai tekijään energiahinnoissa, nimittäin kaasun ja sähkön hinnat. 2,8 ja, 2,1 ja 2,8 prosenttia tästä kuluttajan korista. Näissä kaavioissa te näette ylipäätään tämän kaiken kattavan vaikutuksen, hin, hinnan tason, sähkön hinnan taso on korkeampi sähkön kohdalla kuin kaasussa. Ja tässä oikealla puolella te näette tiettyä konvergenssia sillä tavalla, että kaasun hinnat näyttävät, näyttävät tavallaan seuraavan enemmän. Toinen, mikä liittyy kaasun ja sähkön hintaan – liittyen näihin eroihin. Kysymys saattaa olla veroista, kustannuksista, marginaaleista ja kilpailusta. Analyyseissä me olemme todenneet, että sekä tässä, että kuten polttoaineessakin, niin nimenomaan verot ovat se, joka vaikuttaa kaikkein eniten hintojen eroihin, vaikkakin tässä vaikutus on pienempi kuin polttoaineessa verkkokustannuksilla on pienempi vaikutus kaasulle kuin sähkölle, mutta myös näiden kustannusten taso tuntuu matalammalta. Sitten mikä on tärkeää tälle työryhmälle, on se, mikä on kilpailun rooli hinnoittelussa – Tästähän on keskusteltu aikaisemmin ja kuten te tiedätte, niin on vaikeata mitata kilpailua sen vuoksi, että on tiettyjä eroavaisuuksia energiamarkkinoiden kesken. Ja toisaalta nämä ovat tavallaan osa tuotantoketjua, jotka ovat tällaisia luonnollisia monopoleja ja sen vuoksi tämä ympäristö ei ole optimaalinen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty kuitenkin edistysaskeleita, kun on pyritty purkamaan säätelyä energiamarkkinoilla, mutta silti tarvittaisiin enemmän säätelyn purkua, lisää kilpailua ja omistajuuden purkamista, eriyttämistä. Tässä vasemmalla puolella te näette, että 3C-kilpailu Siinä te näette kolme suurinta markkinoiden yritystä ja esimerkiksi verrattuna liikennepolttoaineisiin, joka on kohtuullisen hajautettua. Te näette sen myös kaasussa, samoin kuin sähkösektorilla. Nämä kolme suurta ovat, ovat 60-75 prosenttia markkinoista mikä on aika suuri keskittymä. Tässä nähdään, että energiamarkkinoiden säätelyn purkaminen on auttanut hintojen kehityskulkua. Viimeisin äh, vapauttaminen energiamarkkinoilla äh, laski hintoja kuluttajille sekä sähkö- että kaasumarkkinoilla. Se näette sen, kun te vertaatte euroalueella tätä, tässä näitä oransseja ja vihreitä pilareita. Te näette, että 90-luvun alussa energiamarkkinoiden säätely lisäsi 10 prosenttia hintoihin, kun taas nyt se on alle yksi kolmasosa siitä joten äh, vapauttaminen on todellakin toiminut kuluttajien eduksi. se, mikä on tässä myös merkittävää, on energian, sähkön tai äh, äh, polttoaineiden vaikutukset kaasun ja sähkön hintoihin. Kaasun hinnat seuraavat öljyn hintoja se näkyy tässä vasemmalla. Mutta verrattuna tätä nestemäisiin polttoaineisiin, öljystä kaasuun, niin tämä on viivästynyt, kuudesta kahdeksan kuukauteen se kestää suurin piirtein. Joten tältä osin kaasumarkkinat kuluttajien kannalta toimivat hitaammin. Jos tarkastelemme sähkömarkkinoita, niin tässä on merkittävä ero tukkuja vähittäisessä markkinoiden välillä. öljyn ja sähkön kesken, joten te näette, että tässä on kohtuullisen läheinen yhteys, joka voidaan selittää kaasun hinnalla. Oikealla te näette öljyn hinnan ja kuluttajan sähkön hinnan. Ja se osoittaa, että säätelyn per, vuoksi sähkön hinta on vakaampi. Ja hyvin vähän siitä on siirtynyt vaikutusta kaasun hintoihin, sähkön hintoihin. Sen sijaan tässä on ollut tiettyjä muutoksia hinnoittelu käytänteiden pohjalta kuluttajille. Eli kuluttajahinnat tuntuvat äh, muuttuvan äh, nopeammin ja pitkän aikavälin sopimuksia tehdään vähemmän. Me olemme puhuneet tästä suorasta vaikutuksesta. Nyt haluaisin vielä täydentää tätä kuvaa ja ihan nopeasti käsitellä näitä epäsuoria vaikutuksia. Tästä taulukosta te näette, että Öljyn hintojen vaikutus inflaatioon vaihtelee öljyn hintojen mukaan. Tämä on helposti ymmärrettävissä, jos näkee, että korkeat öljyn hinnat johtavat myös siihen, että joudutaan käyttämään enemmän rahaa energiaan. Ja sen vuoksi inflaation vaikutus on sitten pienempi. Toinen, mikä näkyy tästä, on se, että epäsuora ja toisen käden vaikutus on noin puolet kokonaissa öljyn hintojen vaikutuksesta inflaatioon. Joten siis sen lisäksi, että nämä suorat vaikutukset, joista puhuin, niin on myös tämä vaikutus, joka tulee yleisen hinnoituksen kautta, inflaatio-odotusten kautta ja sitä kautta oikeastaan tulee vielä 50 prosenttia tätä kokonaisvaikutusta. Ja sitten jos me yritämme vielä tässä katsoa, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi palkkoihin, niin kyllä se vaikuttaa aika lailla. Ja sitä kautta se vaikuttaa sitten inflaatioon. Ja sitten tämä yleinen poliittinen viesti, joka meillä on, joka tavallaan lähtee tästä raportista, on lainen. Ensinnäkin me olemme tarkastelleet tätä makrotaloudellisesta näkökulmasta ja valvonnallisesta näkökulmasta. Valvonnallisesta näkökulmasta voimme sanoa, että valvonnalla voidaan vaikuttaa hyvin vähän näihin ensimmäisen suoran vaikutuksiin. Valvontapolitiikka vaikuttaa enemmän näihin toisen käden vaikutuksiin, kun vakautetaan inflaatiota. Ja tämä on se, minkä parissa EKP työskentelee. Jos katsotaan todisteita, niin silloin energiahinnan muutokset ja vaikutukset inflaatioon ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentyneet. Sen vuoksi on tärkeää jatkaa valvontaa. Sosiaali- työmarkkinaosapuolten täytyy olla tässä mukana, kun lasketaan näitä inflaatiovaikutuksia ja se, miten tämä vaikuttaa euroalueen talouteen ja energiahintojen vaihtelut tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa talouspolitiikkaan, mutta siihen tarvitaan hyvää rakenteellista politiikkaa sellaisella tavalla, että huomioidaan euroalueen energiatehokkuus ja sitä kautta voidaan esimerkiksi vähentää energian hintojen vaihtelun vaikutus markkinatalouteen. Muchas gracias, eh, Mr. Rolf. Eh, Kiitoksia, herra Rolf. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Herra Simon pyytän puheenvuoroa Irlannista. Raise your hand. Ah, <laughs> Uh, thank you, chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Irlannin parlamentista, mutta myös entinen Euroopan parlamentin jäsen. Vain muutamia kysymyksiä ja pari kommenttia. Tiedän, että minulla on kolme minuuttia aikaa. Ensin, mitä tulee yhteen sopivuuteen maiden välillä. Tämä on erittäin tärkeä omalle maalle, sillä kun Irlanti ja nyt haluaisin myös näkemyksenne siitä, miten meidän pitäisi rahoittaa tätä yhteensopivuutta, kenen pitäisi tätä valvoa ja miten meidän pitäisi hinnoitella näitä yhteyksiä niin, että voimme varmistaa sen, että meillä on yhtäläinen hinnoittelupolitiikka kautta EUn miten sähköä välitetään yhteensopivalla tavalla. Ja sitten ei myöskään ole mitään mainintaa tässä johdannossa ollut tähän mennessä biopolttoaineesta, ja mielestäni biopolttoaineella tulee olemaan erittäin tärkeä rooli ainakin lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksista seuraavina aikuisena Eri maat kohtaavat biopolttoaineita eri tavoin. Meillä ei ole yhtenäisiä markkinoita biopolttoaineille, aivan erityisesti jos tarkastellaan etanolimarkkinoita. Jotkut maat soveltavat alhaisempia tuontitariffeja, jotta antavat kotimaan tuota, etanolituotannolle etus, etusijan hinnan kannalta ja muut maat Euroopassa taas ovat päättäneet valita korkeammat tuontitariffit, esimerkiksi mitä isossa britanniassa tehdään ja Suotsissa verrattuna Portugalin, Espanjaan, Ranskaan, niin voikin nähdä varsin erilaista lähestymistapaa miten suhtaudutaan kotimaan tuotantoon biopolttoaineissa. Tämä on vastoin yhteismarkkinoiden periaatteita. Itse asiassa olen sitä mieltä, että tulemme näkymään sellaisia maita, jotka tuovat halpaa etanolia tarkoituksena oikeastaan sitten viedä sitä EUn sisällä eteenpäin. Tämä aiheuttaa epäreilua kilpailua muiden kanssa, jotka yrittävät taata korkeammat hinnat niin, että kotimaan tuotanto etanolissa ja biodieselissä myös voi pärjätä markkinoilla. Ja haluaisin kuulla teiltä kommentteja tähän asiaan. Mitä tulee siihen, että eritellään verkonomistajuus tuotannosta, ja systeemioperaattoreista. Meillä vieläkin on eri maissa jo varsin voimakkaita valtioomisteisia yrityksiä, jotka edelleenkin omistavat infrastruktuuria, verkkoinfrastruktuuria ja sähkön tuotantokapasiteettia. Onko paneeli nyt sitä mieltä, että meidän pitää jatkossakin sallia tällainen, tai, tai pyritään komistuksen eriyttämistä niin, että voidaan erottaa nämä eri tahot toisistaan. Sitten loppu loppukommenttina vielä. Mm, olin viimeisessä täysistunnossa olin kovin huolissani siitä, että pyrittiin niin innokkaasti saavuttamaan uutta energiaperuskirjaa tai sopimusta EU-hun. Mielestäni voisi käyttää paljonkin aikaa ja työtä ja poliittista pääomaa, kun yritetään sopia uudesta energiasopimuksesta. Ja mielestäni sen sijaan meidän pitäisi ponnistella sen puolesta, että saamme käytännön asioita hoidettua ja saisimme aikaan yhteistyötä maiden kesken tämänhetkisen lainsäädännön yhteydessä, joka on jo olemassa, siis Lissabonin sopimuksesta on kyse, koska tiedän ainakin omasta maastani ja naapurimaastamme, että olisi erittäin vaikea saada mitään uutta sopimusta läpi missään vaiheessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja näin ollen, vaikka uusi perusoikeus, energiaperuskirja tai perussopimus olisikin toivottavaa EU-ssa, niin poliittisesti se on varsin vaikea saada aikaan mielestäni. Ja pikemminkin mielestäni olisi parempi tarkastella niitä käytännön asioita, joita voidaan todella saavuttaa niissä aikarajoissa, jotka itsellemme asetamme. Gracias, ehm, Kiitoksia, herra Connolly. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegoilleni. En relación... Niin, liittyen tähän yhteen sopivuuteen. Tämä todella vaikuttaa meihin ja Espanjassa Meillä on sähkön osalta ainoastaan 2,5 prosentin yhteensopivuus Ranskan kanssa. Ja tämä aiheuttaa kilpailuongelmia ja estää kasvua. Ja sama voi päättää kaasuun. Siinä me olemme noin neljässä prosentissa. Ja nesteytetty kaasu, sen vienti voisi toimia paljon paremmin. Ja tätä kautta voitaisiin saada sähköä. Mutta kuten täällä Espanjan parlamentin jäsen aikaisemmin sanoi, niin tarvitsemme tähän todella laajoja julkisia tukia, jotta tässä saataisiin kilpailukykyistä. Mitä sitten tulee näihin ITO- ja ISO-järjestelmiin? Espanjassa järjestelmä toimii uskoakseni varsin hyvin. Julkinen monopoli toimii tässä varsin hyvin hallinnoinnissa ja sähkön tuotannossa – ja mielestäni olemme päätyneet tässä oikeaan ratkaisuun. Mutta aivan kuten Kauni sanoi, uuden verkon ja eurooppalaisen verkon vahvistaminen olisi äärimmäisen tärkeää. Nyt annan puheenvuoron kollegalle tässä vieressä. Kuulun ALDE-ryhmän Euroopan parlamentissa ja teen työtä teollisuusasiain valiokunnassa nyt jo toista vaalikautta. Ja olen Romaniasta kotoisin oleva meppi, joten ehkä minulla on hiukan erilainen kulma tähän asiaan. Miten tarkastelen koko tätä energiamarkkinakysymystä? vaikkakaan emme kuulu varsinaisesti euroalueeseen. Yhteensopivuusongelma tuli, on tullut esille vahvasti EU-ssa sen jälkeen, kun syntyi kriisi Ukrainasta Bulgariaan kulkevissa kaasutoimituksissa. Yksi jäsenmaa jäi kylmän talvipakkaseen koko ke- <laughs> talveksi jos olisi ollut tällainen yhteensopiva verkko Romanian ja Bulgaria välillä, olisimme pystyneet auttamaan Bulgaria. Redirect and use gas from another source. voitte käyttää kaasustakin muusta lähteestä. Tästä liikkeen lähtien juuri komissio ehdotti, että laadimme mietinnön ja keskustelemme asiasta parlamentissa, Euroopan parlamentissa, koskien juuri energiatoimitusten varmuutta. Herra Vidal Cuadras oli tämän mietinnön esittelijänä. Tästä vielä keskustellaan, se ei ole vielä loppuun laadittu, mutta se, että sovitetaan yhteen verkosta ja siitä pitäisi tulla pakollista. Ja ehkä hallitustasolla sitten päätetään investoida tähän asiaan, joten jäsenvaltioista riippuu, täyttävätkö ne velvoitteitaan, jotta kriteerit energiatoimitusvarmuudesta täyttyvät. Sitten mitä tulee taloudellista kannustamista yrityksille, jotta ne investoisivat yhteensopiviin verkostoihin. Tämä on avoin kysymys, koska minä itse liberaalina uskon, että ilman, että annetaan kannustimia markkinoille, markkinat eivät tule reagoimaan – poliitikkojen pyrkimyksiin. Me ei toimi niin kuin haluaisimme toimivan. Onkin kiinnostavaa, olisi kiinnostavaa kuulla, jos kertoisitte omista kokemuksistanne ja mitä olette mieltä näistä kannustimista markkinoilla. Tämä pitkälti liittyy siihen, mitä sanoitte siitä seikasta, että on tällaisia valtio omista yhteisiä yrityksiä. Kansalliset markkinat vastustavat tällaista yhteensopivuutta erityisesti sen takia, että halutaan suojella omia markkinoita ja omaa johtoasemaa niillä. Meidän pitää tarttua näihin kysymyksiin siis EU-tasolla, koska enpä usko, että jäsenvaltiot niitä itse pystyvät ratkaisemaan eriksensä. Ja yksi vaihe voisi olla se, että pyydetään jäsenvaltioita täyttämään tietyt kriteerit energiahuollossa, energian toimitusvarmuudessa, jossa pyydetään, että verkot sovitaan yhteen, nämä kantaverkot. Mitä tulee biopolttoaineisiin, kuulun niihin, jotka eivät usko näiden polttoaineiden tulevaisuuteen. Mielestäni tähän liittyy liikaa ongelmia. Ja tämän suuren alkuinnon jälkeen jos katsellaan eri markkinoita, mukaan lukien USA-markkinoita, niin tietysti voitte olla kanssani niin eri mieltä, mutta mitä tulee sitten omistelun erittämiseen, tämä on aivan avainkysymys, jotta saavutettaisiin yhtenäismarkkinat energia, energiassa. Mutta kuten ehkä jo tiedätte, kovin paljon jotkut jäsenvaltiot juuri tätä vastustivat eivät halunneet täyttää omistuksen eriyttämistä. Sen takia tässä vaiheessa meillä on tällainen sekatilanne, jotkut hyväksyvät osittain johdon eriyttämisen, mutta ei välttämättä omistuksen eriyttämistä kaikilla aloilla. Minä todellakin uskon, että meidän ei pidä siirtyä kohti uudenlaista energiasopimusta ennen kuin todellakin haemme täytäntöönpanna jo sitä, mitä on olemassa. Siksi puheenvuoroni alussa sanoin, että meillä on ongelmia, jotka liittyvät jo sovitun täytäntöönpanoon. Ja haluan myös ottaa esille kysymyksen, jonka tekisin EKPn edustajalle, koska kiitos muuten tästä teidän esityksestänne. Voisitteko ottaa koko tämän kysymyksen perspektiivissä globaaleihin markkinoihin, nimittäin Euroopasta markkinat globaaleissa markkinoissa ja miten USAn dollari on vaikuttanut meidän energiamarkkinoihimme, koska me tiedämme, että globaali globaalimarkkinoilla yleensä valuuttana on USAn dollari. Siis mielestäni en nyt oikein, jos voisitte tässä täyttää minun vaillinaista tietämystäni asiasta. Kiitoksia. Ah, Mr. Rolf. Herra Rolf. Um. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin vastata kysymykseen, mikä liittyy näihin todisteisiin, mitä meillä, tai löytöihin, mitä meillä on tässä raportissa. Osoitamme tässä raportissa, että tilanne ei ehkä ole ihanteellinen, mutta energia, varmuus euroalueella on parantunut, jos ajatellaan esimerkiksi 90-lukua, niin ei ole niin, etteikö mitään olisi tapahtunut, mutta samanaikaisesti tilanne on hyvin positiivinen verrattuna esimerkiksi USAhan, mutta kyllä toki tässä on vielä tehtävää ja olemme samaa mieltä, että tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä energiavarmuus ja että lisäämme markkinoiden äh, yhteensopivuutta. Mitä tulee sitten omistajuuden eriyttämiseen, tässä on äh, kaksi näkökulmaa. Yhtäältä meillä on marginaalit, joita voidaan muuttaa, jos on hyvin integroitunut energiantuottajia ja teollisuutta. Toisaalta meillä on sitten näkökulma, jossa jotkut sanovat, että integraatio, tuotannon ja jakelun integraatio lisää myös lisää ää, tehokkuutta. Mutta ää, integraatio ja omistajuuden eriyttäjinen auttaa sitä, että sähkön hinta, energian hinta laskee. ainakin sen perusteella, mitä löytöjä meillä tässä nyt on. Mitä tulee biopolttoaineisiin, meillä itsellämme ei ole mitään suoraa vastausta. Jos katsotaan näitä skenaarioita, mitä meillä on tulevaisuudelle, euroalueelle, komissiolta ja muilta, niin te näette, että ne niissä tutkitaan uudistuvien energioiden vaikutuksia, mutta sen eh, on kuitenkin rajallista sen vuoksi, että fossiiliset polttoaineet tulevat olemaan kuitenkin energian päälähteenä. Ja sitten viimeinen asia liittyy tähän yhteyteen USA-dollarin ja energiahintojen välillä. Se, minkä tässä näkee, on, että tässä on yhteys dollarin vaihtokurssin ja energiahintojen kesken, vaikkakaan tämä ei aina ole täysin vakaa. Ei ole täysin sanottu, että tämä toimisi samalla tavalla koko ajan. Joten siitä näkökulmasta ei ole välttämätöntä väistämätöntä, että tämä USA-dollarin vaihtelu vaikuttaisi energiahintoihin. Ihan yleisemmin ottaen, kun puhutaan energiahintojen tavallaan arvioimisesta finanssimarkkinoilla, jos me ajattelemme muiden hyödykkeiden markkinoita. Se on kasvanut, mutta on yhä vielä vaikeata osoittaa, että tämä toki valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa energian hintoihin, mutta millä tavalla. Ja jos meillä on suuria energiahintojen vaihteluita, kuten 2008-2009, niin silloin se vaikutti myös kysynnän ja tar- kysyntään ja tarjontaan. Joten sillä tavalla ei voida puhua tämän siihen, että, että nämä vaihto, kurssien vaihtelut vaikuttaisivat aina suuresti tai samalla tavalla. Félix eh, Lavilla. Muy brevemente, las cuatro... Lavilla. Aivan lyhyesti. Täällä tuotiin näissä neljä kysymystä. No, nämä verkot aluksi. Yhteensopivuus sähköverkkojen osalta. Me pohdimme tai näitä asioita ei pohdita niinkään esimerkiksi televiestinnässä, kun katsotaan Eurooppaan. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Samoin sähkön vienti ja siirto, sekin pystytään helposti laskemaan siihen liittyvät kustannukset esimerkiksi, ja mitä maksaa se, kun palvelua tuotetaan kansalaisille. Ja sitten toiseksi puhuimme tuotannon kestävyydestä. Tämä on äärimmäisen tärkeää, eli se kuinka teknologiat kehittyvät tältä osin. Euroopan unionissa näin avautuu uusia innovaation mahdollisuuksia ja jotkut jäsenvaltiot voivat erikoistua tiettyihin asioihin. Toiset voivat erikoistua esimerkiksi tuulivoimaan, toiset biopolttoaineisiin ja niin edelleen. Tulokset muokkautuvat sitten sitä mukaan, kuinka asiat onnistuvat. Ja yrityksiin koskien, tähän oikeastaan jo vastattiinkin, on tärkeää saada aikaan tuloksia nykypuitteiden mukaisesti – luoda ongelmia eikä luoda mitään, äh, ratkaista ongelmia eikä luoda mitään uusia ongelmia. Tämä ei olisi hyvä lähestymistapa. Me tarvitaan sellaista Eurooppaa, jos ihmiset voivat liikkua, jos on on yhtenäinen valuutta. Energiallakaan ei pitäisi olla rajoja. Mutta tällainen äh, kategorisoituminen, se luo rajoitteita. Miksi esimerkiksi muut maat eivät voisi hyötyä toisen maan tuulivoimasta? Miksi emme voi käyttää todella yhden maan hyötyä kaikkialla? Tämä täytyy ottaa huomioon. Energiat kyllä ne ovat kestäviä, jos sen haluamme. Meidän täytyy vähentää energiankulutusta, mutta meidän täytyy panostaa tähän välttämättömään aspektiin. Kiitos. Nyt vielä Muñiz Urquiza on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitän herra Covenita. No, hän on kyllä poistunut. Toimme yhdessä täällä viime vaalikaudella. Halu- mm, Tässä me puhumme siitä, kuinka haavoittuvainen Eurooppa on energiakysymyksiä, kuinka olemme riippuvaisia epävakaista toimittajista, kuten Ukraina kaltaiset maat, ja me joudumme kirjoittamaan saavuttamaan vieläkin epävarmempien maiden kanssa sopimuksia, vaikka Turkmenistanin kanssa ja muiden tällaisten kanssa, ilman että voidaan samanaikaisesti viedä pitkälle toisia projekteja, jotka takaavat energian toimituksen, kuten Nabucco-hanke ja muut vastaavat, joilla pyritään takaamaan kaasun toimitukset näihin maihin. Kun ajatellaan epävakautta markkinoilla, tässä, tässä ei koskaan mainita ainoa omavaraista lähdettämme, joka on hiili. Ja se tavallaan demonisoidaan johtuen hiilidioksidipäästöstä Ja mitä tämä sitten miten tämä vaikuttaa investointeihin, uusiin teknologioihin, miten vaikka hiilidioksidin talteenotto ja muut vastaavat teknologiat, jotka voisivat olla innovaation investointien lähteinä. Mielestäni tämän pitäisi jostakin kohtaa löytyä täältä asiakirjasta ja ajattelen tulevaisuuden energiasuunnitelmia, että voitaisiin ainakin taata, että voimme käyttää ainoa alkuperäistä energialähdettämme, jotta se huomioon, kun suunnitellaan energiakysymyksiä. Herra Viia puhui näistä yhteenliittymistä tai yhteensopivuuksista ja miten pitäisi saada aikaan uusiutuvien energialähteiden markkinat que, que queda, yo creo... Kun otetaan huomioon se, kuinka paljon meillä on aikaa jäljellä, niin ehkä voisimme jatkaa kysymysten esittämistä ja vastata niihin sitten vähän myöhemmin. Boris on pyytänyt puheenvuoro seuraavaksi Liettuasta. No está. Pues entonces la señora Araujo. Um, ah, ah, ah, Gerbėmėjai antros grupės e, dalyviai, aš manau, kad Lietuvai tikrai yra nemažiau svarbu, kaip ir Airijai, būtent jungtis. E. Kuten Irlanninkin tapauksessa meitä kiinnostaa interkonnektiot. Me olemme, meillä on tällä hetkellä erityistilanne, olemme täysin riippuvaisia yhdestä energialähteestä, kaasu ja sähkö järjestelmämme ovat täysin riippuvaisia Venäjän markkinoista, eikä meillä ole mitään linkkejä, sisäisiä linkkejä Länsi-Euroopan energiajärjestelmiin. 2009 tämä interkonnektiosuunnitelma hyväksyttiin Liettuassa. Tarkoitus oli, että tämä suunnitelma vähentäisi meidän energiaeristäytyneisyyttämme ja loisi infrastruktuureja naapurimaiden kanssa olen täysin vakuuttunut siitä, että lisäaskeleet, kun luodaan energiamarkkinoita Euroopassa, niiden täytyy olla koordinoituja Euroopan liikenneverkkojen tenien kanssa, koska tällaisella yhteisellä energiainfrastruktuurilla pääsemme eteenpäin ja kykenemme myös äh, saavuttamaan kohtuulliset hinnat kuluttajille. Haluaisin käyttää tätä tilannetta hyväkseni nyt ja kysyä asiantuntijoilta, miten äh, sisämarkkinat tulevat äh, vaikuttamaan säätelyyn ja koko prosessiin. Muito obrigada. Eu gostava de começar a minha intervenção Kiitoksia. Aluksi haluaisin muistuttaa seuraavasta. Portugal ja Espanja ovat oikeastaan antaneet hyvän esimerkin Iberian niemimaalla toimivasta energiamarkkinoista. Ja myös Euroopan tasolla me olemme ottaneet johtavan roolin markkinoiden vapauttamisessa. Euroopan täytyy tulla vielä perässä. Kirja hieman eroa umpeen. Ja kuten täällä muistutettiin, niin monilla on ongelmia päästä samalle tasolle kuin Espanjassa ja Portugalissa. Eurooppa on pyrkinyt edistämään jo joitakin vuosia uusiutuvia energioita ja tämä on myös tunnustettu ja olemme investoineet huomattavasti tuuli- ja aurinkoenergiaan. Maailmanlaajuisesti olemme tuulienergiassa hyvin pitkällä ja haluamme eurooppalaisen verkon. Tämä olisi Portugalin kannalta hyvä asia, koska me viemme e- teknologiaa jo nyt muualle varsin paljon. Esimerkiksi tuuli turbiineja. Ja näin pystyisimme syöttämään tällaisen verkkoon entistä enemmän energiaa. Tämä olisi meille suotuisa. Ja tällaiset tuulipuistot voisivat myös, siis tuulipuistomme voisivat olla esimerkkejä muillekin. Mitä sitten tulee hinnanmuodostusmekanismeihin? Niistä, tästä puhuttiin aivan oikein. Ja tämä kysymys tulee aina esiin sekä öljy, esimerkiksi öljyyhtiöissä. Jos öljyn hinta nousee, silloin se näkyy heti kuluttajahinnoissa, mutta jos öljyn hinta taas barrelilta laskee, niin tämä näkyy paljon hitaammin kuluttajahinnoissa. Tätä on vaikea ymmärtää. On vaikea ymmärtää, miksi nämä hinnat laskevat paljon hitaammin kuluttajahinnassa. Ja tämä on erityisen totta juuri Portugalissa. mitään selkeää näyttöä siitä, että hinnoista sovittaisiin jollakin tavoin etukäteen, ei ole. Mutta tällainen pitäisi pitää todella kuluttajahintojen osalta äärimmäisen pienenä. Meille on hyvin tärkeää se, että pääsy energian ja energian hinnat muutetaan demokraattisiksi. Tämä on hyvin merkittävää ja äh, tulen maasta, jossa meillä on JAIS-ohjelma, äh, digitalisaatio-ohjelma. Ja kaikilla koululaisilla on äh, oma internetyhteys. Eli olemme päässeet pitkälle digiaikaan Portugalissa ja tämän pitäisi olla mahdollista myös energiamarkkinoilla. Meillä on kuitenkin edelleen sähkön tukien kannalta ongelmallinen tilanne portugalilaisyrityksille. Ne eivät pärjää kilpailussa esimerkiksi espanjalaisille yrityksille, koska ne saavat niin paljon tukia ja tämä on todellinen ongelma. Ja yhteisillä Iberian markkinoillammekaan tästä ongelmasta ei ole päästy eroon, joten se on varmasti sitäkin hankalampaa ratkaista Euroopan tasolla. Tässä on kuitenkin kyseessä koko kansantalouksien kilpailukyky. Seuraavaksi haluaisin esittää kysymyksen Euroopan keskuspankin asiantuntijalle miten maat voivat puuttua näihin kysymyksiin ilman, että ne äh, haittaisivat omaa kilpailutilannettaan. Kiitos. Seuraavaksi Izquierda Espanjan senaatista. Muchas gracias. Eh, Kiitoksia. Ensin mä haluaisin onnitella esittelijää Sevilla ja myös herra Rolfia tästä tutkimuksesta, jonka hän esitteli. Todella kiinnostava kaikin puolin. Ja halu. että jonkinlainen johtopäätös täällä tulisi esille, koska minkä takia energian hinnat vaihtelevat niin paljon, sähkön hinnat? kun on varsin samanlaisia lähteitä kuitenkin ja myös kustannukset ovat samantyyppisiä, joten meidän pitäisi tätä asiaa tutkia, tietää miksi näin on. Luonnollisesti energian hinnat yleensä pitäisi tutkia. Jos sama yhteenliittynyt energiamarkkinatila on se mahdollista kaikilla Euroopassa, kun ajatellaan tiedottamisen kautta voitaisiin tasapainottaa tilannetta varmaan paljonkin. Ja kun sitten tähän liittyy erilaisia voimakkaita, mahtavia yrityksiä eri maista – joissakin maissa. Jotkut yritykset toimivat monissa maissa samalla kertaa. Silloin syntyy kysym- tai tulee esille kysymyksiä. Siis kaikki nämä yritykset, tilanne on sama, mutta ne haluavat oman voittonsa. Euroopasta löytyy sellainen esimerkki, joka on varsin monimuotoinen asia. Se ei mitenkään liity muihin sektoreihin. Rautatiet, kaikilla on erilainen lainsäädäntö, kaikilla on omat tapansa, erilaiset tapansa, kaikilla on erilaiset raidevälit ja monissa tapauksissa kuitenkin tällä hetkellä kaikki, nä, kaikkia näitä asioita tutkitaan niin, että voitaisiin saada tällaiset yhteenliittymät junien kohdalla aikaan koko Euroopassa. On aloitettu tällainen prosessi. On tällainen valtava projekti, jota nyt ollaan työstämässä Pohjois-Euroopasta eteläiseen Eurooppaan ulottuva samalla tavoin, kun on muitakin merkittäviä projekteja, jotka ovat varsin paljon jäljessä enemmän, esimerkiksi energiantuotanto Saharassa ja tässä on paljon enemmän jäljessä, mutta loppujen lopuksi tämä on hiukan samantyyppinen asia kuitenkin kuin energiassa. Näin ollen uskon, että jos eri maat voisivat sopia näistä kysymyksistä, niin se olisi hyvä asia. Jos otan näitä yhteenliittymistä lisätä, silloin voitaisiin myös tasapainottaa hintoja. Vaarana on se, että sellaiset yritykset ovat mukana, jotka ovat liian mahtavia tai voimakkaita ja silloin ne tietenkin viivästyttävät ja toimivat niin, että er, ja se niinkin on, että eri maat joskus äh, saavat lakeja puolesta tai vastaan omia yrityksiään. Pitäisi säännä siis markkinoita, säätää lakeja, mutta tässä mielestäni on se suuri riski, että ei oteta huomioon kuluttajia. Ja tässäkin olemme puhuneet varsin vähän kuluttajista. Meidän pitäisi siis pitäisi pystyä varmistamaan varma energiatoimitus niin, että jossain vaiheessa, niin kuin hetki sitten täällä kävi Euroopassa, keskessä Euroopassa, kaasun kohdalla pitäisi voida taata aina tällainen kohtuullinen hinta. Se voi olla korkeampi tai matalampi, mutta että ihmiset pystyisivät sen maksamaan. Ja mahdollisimman puusta energiaa pitäisi myös toimittaa. En nyt halua kertoa, minkälaista energiaa pitäisi olla, mutta mahdollisimman puhdasta kuitenkin. Meillähän on sieltä tavoitteita, miten voimme pelastaa tätä planeettaamme. Meidän pitäisi valvoa, valppaasti seurata näitä kysymyksiä yrityksessä niin, että ne eivät myöskään tule liian määräävään asemaan – niiden pitäisi myös noudattaa aina kilpailusääntöjä. Kiitoksia. Bueno, hay muchas, eh, Kysymyksiä on nyt siis esitetty aika paljon ja Valen voisi aloittaa ehkä nyt vastaamisen. Uh, I'm, I'm very happy to comment on... Uh, Kommentoin mielelläni näihin esitettyihin asioihin. Vaikkakaan nyt en kutsuisi itseäni asiantuntijaksi, olen pelkkä poliitikko vain. Ja ihan kuten tekin yritän tässä löytää parhaat vaihtoehdot siitä, mitä asiantuntijat esittelevät. Minusta meillä on tässä jo tietynlainen johtopäätös, eli tämä interkonnektioasia on asia, jota kaikki ovat pitäneet täällä täysin välttämättömänä, jotta Euroopan energiamarkkinat voidaan yhdistää. Eli siis yhteydet, sisäiset Euroopan unionin väliset yhteydet. Mutta kuten te viittasitte, tässä on myös kansallisia intressejä, jotka estävät yhteisten energiamarkkinoiden rakentamista. Ja nämä suosivat lähinnä sitten kansallisia yrityksiä. Ja kuten te sanoitte, kuluttajien etu ei aina ole ensisijainen, vaan lähinnä yritysten etu. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyisi saada aikaan liberalisoidut markkinat ilman vapaita markkinoita. Me emme voi laskea hintoja, parantaa tarjontaa. En tiedä, miten tämä olisi ratkaistava, koska jotkut jäsenvaltiot antavat tukia minun kotimaani muun muassa. Ja tiedän, että Brysseli on kovasti painostanut hintojen vapauttamisen suuntaan. Mutta taloudellinen kriisi on iskenyt kovin joihinkin kansalaisiin ja tätä kautta ehkä nyt sitten luovutaan näistä tuista. Joku otti esiin myös Nabukon ja se, että sen sijaan, että vähentäisimme riippuvuutta yhdestä energialähteestä, ajattelemme yhä vielä uusien putkien rakentamista, jotka tulevat itse asiassa samasta lähteestä kuitenkin. Minä suhtaudun skeptisesti Nabukkoon, koska en usko, että jos nyt tähän mennessä ei mitään tapahtunut, niin että nyt rupeaisi tapahtumaan. En usko, että Nabukkoa rakennetaan ainakaan sellaisena kuin se suunniteltiin. Mahdollisesti joku nyt sitten lähtee, jos lähtee miettimään ja muuttamaan esimerkiksi kaasulähdettä, niin silloin ehkä. Enkä minä usko, että näiden putkien rakentaminen meitä tulevaisuudessa auttaa. Minusta Espanja on tässä hyvä esimerkki. Espanja on liian kaukana Espanjasta, jotta se voisi tuoda putken kautta kaasua Espanjaan. Sen vuoksi Espanja on rakentanut nesteytetyn kaasun terminaaleja ja tuo sitä joka puolelta maailmaa, eikä ole lainkaan riippuvainen yhteistä lähteestä. Joten jos meillä on verkko ja me tuomme, ja sitten meillä on varasto ja jakeluverkko, niin sillä tavalla uskon, että me pääsisimme eteenpäin. Siinäpä kaikki minun osaltani. Kiitos. Sí. Yo quisiera comenzar contestando a... Kiitoksia. Haluaisin vastata Muñiz Urquizalle. Alussa totesimme, että teknologian kehitys liittyy pitkälti siihen, miten eri eh, energialähteitä käytetään ja hiili on Euroopasta peräisin. Tähän liittyy tietenkin tämä hiilen eh, talteenottojärjestelmä. Sitä täytyy tietenkin käyttää ja mennä näin puhtaampaan suuntaan. Mutta teknologia, kuten täällä sanottiin, on kaikkien energialähteiden osalta äärimmäisen tärkeässä roolissa. Mutta on vaikea, että yhdestä maasta löytyisi kylliksi investointivaraa yhteen energialähteeseen ja sen käyttöön. Mutta jos toimittaisiin maiden kesken, voisimme päästä eteenpäin. Minulle tämä on hyvin tärkeää. Me, meidän täytyy lähteä johtajan rooliin, ei pelkästään energian toimituksessa, vaan teknologiakysymyksissä. Emme saa olla hiljaa tai toimimatta, vaan jos menetämme johtavan roolimme teknologiakysymyksissä, niin silloin eurooppalaisten energian saanti vaikeutuu ja tilanne koko maailmassa teknologian parantamisen kannalta heikkenee. Nyt edessämme on varmasti vasta jäävuoren huippu ja hyvä esimerkki teknologioista on juuri Iberian niemimaa. Siis esimerkki siitä, että energialla ei olisi rajoja. Meidän täytyy keskustella asiasta entistä enemmän. Näin olemme tehneet vaikeammissakin asioissa. Totta kai ongelmia on, mutta varmasti kaikista ratkaisuista koituisi hyötyä todella kaikille maille ja äärimmäisen paljon hyötyä. Esimerkiksi eh, Espanjassa maa oli jaettu ens, äh, aikaisemmin aivan pieniin palstoihin, mutta sitten pikkuhiljaa alettiin käyttää teknologiaa eh, yhdistää palstoja – Ja tätä kautta saatiin aikaan etuja ja hyötyjä ja näin voitaisiin toimia myös energia-alalla ja saada aikaan toimitusvarmuutta. Eli hyödyt ovat varmasti paljon suurempia kuin haitat, joita tästä koituisi. Mitä sitten tulee senaattori Iskerdan kysymykseen hinnoista ja yhteensopivuudesta? Kyllä niillä on linkki jos meillä on yhtenäismarkkinat, niin kilpailu lisääntyy ja hinnat yhtenäistyvät. Ainakin jos meillä on selkeämmät pelisäännöt, niin kilpailua tulee helpommin ja enemmän. Ja aluksi viittasin jo kuluttajiin. Meillä täytyy olla yhtenäismarkkinat. Ja jos yhtenäismarkkinoita ei ole, niin emme voi saada aikaan tämän vuosisadan energiamarkkinoita. Tässä täytyy todella ottaa huomioon kuluttajat. Kun Eurooppa luodaan, täytyy pitää mielessä juuri kuluttajat. Thank you very much. Um, just very briefly. Kiitos. Ihan lyhykäisesti Mainitsit eh, huolesi kuluttajista. No, minä sanoin tämän jo alkupuheenvuorossa, että tämä on myös meille suuri huolenaihe ja me tarkastelemme kuluttajan hintoja. Ja olemme todellakin hyvin keskittyneet eh, asioihin tästä näkökulmasta, joten tuen täysin tätä. Eh, kuluttajahinnat ovat tärkeä näkökulma. Mitä tulee sitten tiettyihin elementteihin? Ensinnäkin tämä asymmetria. Te tiedätte varmasti paljon paremmin kuin minä, mitä Portugalissa tapahtuu. Ja ainakin mitä tulee tähän äh, ylipäätään reaktioon, se vaikuttaako se kuluttajahintoihin ylös tai alaspäin, niin emme ole löytäneet tästä mitään äh, todisteita, mutta ehkäpä tässä on tiettyä äh, jälkijättöisyyttä, mutta, mutta emme nähneet mitään tällaista symmetristä, systemaattista asymmetristä vaikutusta, kun esimerkiksi öljyn hinnat laskevat. Tämä saattaa olla mittausvirhe, mutta minusta täytyy olla hyvin varovainen, kun arvioidaan näitä kehityskulkuja. Sitten tämä kysymys tuista. Olen samaa mieltä. Jos ne johtavat markkinoiden vääristymiin, ne ovat kontraproduktiivisia. Hyvin tärkeää on se, että luodaan tällaisia pitkän aikavälin eh, näkymiä sen vuoksi, että energiaverkot eh, vaativat pitkän aikavälin mm, ja vahvoja suuria investointeja. Sen vuoksi täytyy pyrkiä samaan aikaan jonkinnäköistä johdonmukaista politiikkaa, jossa asiat kulkevat käsi kädessä. Tai olisi jotkut yhteiset selkeät tavoitteet ainakin poliittisesta näkökulmasta esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Eikä olisi suotuisaa tukea joitain asioita ja jättää tukematta joitain asioita, jos nämä eivät kulje käsi kädessä. Jos hoidettaisiin näitä asioita ja samalla vapautettaisiin markkinoita, tulisiko hintojen olla joka paikassa samat vai miksi ne eivät ole samat? Te varsinkin otatte esiin tämän asian. Energia, miksi sähkön tuotannolle on hyvin erilainen. Me tiedämme, että Ranskassa käytetään paljon ydinenergiaa, kun tilanne ei ole sama muissa maissa – joka silloin, jotka silloin ovat riippuvaisia öljyn hinnasta ja öljyn hinta silloin taas vaikuttaa siihen, millä hinnalla voidaan myydä sähköä. Joten tämä polttoaine miksi ja johtaa hintojen heittelyyn. Toinen liittyy verkkoihin ja verkko kustannuksiin. Ne ovat erilaisia ja sen lisäksi on myös kysymys kilpailusta ja siitä, missä määrin nämä todella ovat kilpailukykyiset tai kilpailevia nämä markkinat. Siinä minun näkemykseni. Eh, antes de dar la palabra, si hay alguna... Eh, nyt haluaisin tehdä selväksi muutaman asian, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ensinnäkin kaikkein tärkeintä on energian säästö ja energiatehokkuus. Meidän täytyy todella panostaa politiikkaan tältä osin. Ja sitten toiseksi energian täytyy olla tärkeää sekä kuluttajille, yhteiskunnalle että myös tuotannolle ennen kaikkea ja koko teollisuudelle. Täällä, tässä hyvin tärkeää on se, että olemme teknologisesti todella eturintamassa. Sitten tämä yhteensopivuus. Espanja on ollut esimerkkinä tästä äh, esimerkiksi äh, Ukrainan kriisin aikana. Jos olisimme olleet solidaarisia tai olimme solidaarisia Euroopan suhteen, jos olisimme toimineet eri tavoin jo aikaisemmin, niin silloin olisimme pystyneet auttamaan niitä, jotka jäivät palelemaan talveksi. Onko nyt vielä muita puheenvuoron pyyntöjä? Lavia. Haluaisin kiittää teitä kaikkia näistä puheenvuorosta tässä mielenkiintoisessa keskustelussa. Yritämme ottaa sitten nämä kaikki huomioon tässä loppupäätelmässä ja raportissa, jonka huomenna esitämme. Kiitoksia kovasti kaikille. Siinä kaikki.